henkilö puhujalistassa, joten annan puheenvuoron Christian Silva Bushoille. Thank you very much. Kiitoksia. Tämä tärkeä aihe. Ja ehkä meidän olisi pitänyt valita parempi kohta viikolta, jolloin täällä olisi enemmän ihmisiä paikalla. Kun kotitaloudet ottavat lainan, se on tärkeä päätös koko elämän kannalta, eli meidän täytyy löytää näihin ongelmiin ratkaisuja. Meillä pitää olla selkeitä sääntöjä tulevaisuutta silmällä pitää, mitä tulee kuluttajasuojaan, erityisesti kun muistetaan, että kuluttajien ja pankkien välinen neuvottelutilanne ei ole tasainen, eli kuluttajat ovat alakynnessä. Meidän ei pidä olla populisteja, meidän ei pidä aiheuttaa lisää epätasapainoa pankkialalle, jolla on jo paljon ongelmia. Meidän täytyy löytää kohtuullisia, oikeasuhtaisia ratkaisuja ja olen komission jäsenen kanssa samaa mieltä. Eli ratkaisujen pitää olla tasapainoisia, mutta täytyy sitten katsoa, mitä nämä ratkaisut ovat. Yksi ratkaisu voisi olla laki fyysisille henkilöille eikä instituutioille. Esimerkiksi Romanissa tehtiin näin hiljattain. Kiitos. Kiitoksia. Ja lopuksi sitten annamme puheenvuoron vieraallemme. komissaari Hill, olkaa hyvä. Mr. President, thank Puhemies, kiitoksia. Kiitos. Kuten monet kollegat sanoivat, keskustelu jää aika lyhyeksi. Täällä ei ole kovinkaan paljon ihmisiä paikalla. Tämä on valitettava, koska aihe on äärimmäisen tärkeä. Uskon, että liittyen aiheisiin, joita tästä keskustelusta tuli ilmi, niin tärkein lähtökohta on se, että katsomme, miten voimme suojata kansalaisia tulevaisuudessa. Kuten monet kollegat sanoivat, tässä tärkeässä osassa on tämä asuntolaina luottodirektiivi, jolla luodaan puitteet ja suojakeinot, joilla voidaan tarjota suojaa valuutta lainoja ottaneille kuluttajille, mikäli kustannukset nousevat merkittävästi. Kuitenkin yleisemmin meidän tulisi pyrkiä parantamaan vähittäispalveluita, pankkipalveluita kuluttajille kautta Euroopan. Tarvitaan entistä enemmän avoimuutta ja on pyrittävä kasvattamaan markkinoiden kokoa niin, että kuluttajat voivat valita parhaan mahdollisen tarjolla olevan tuotteen. Ja kuten herra Kelly sanoi, jos katsotaan tiettyjen rahoitustuotteiden hintoja EU:ssa, ne vaihtelevat valtavasti maasta toiseen. Ja yksi ajatus tämän vähittäistuotteen aloitteen takana, jonka olen käynnistänyt, on vahvistaa näitä markkinoita ja katsoa rahoitusmarkkinoita ei pelkästään toimielinten näkökulmasta, vaan todella miljoonien näitä palveluita käyttävien kuluttajien näkökulmasta. Tämä on tärkeää. Se, että saamme vähittäisrahoituspalveluille paremmat markkinat, liittyy myös pääoma sisämarkkinoihin ja pääoman vapaaseen liikkuvuuteen, josta monet täällä puhuivat. Ja tämä on se lähtökohta, joka komissiolla on näiden valuuttalainen kohdalla. Kuten monet kollegat sanoivat, on hyvin tärkeää, että saadaan aikaan tasapaino kuluttajien etujen välillä. Jäsenvaltiot aivan oikein lähtevät toimiin suojellakseen näitä etuja, mutta samalla jos Haluamme ylläpitää pääomaa sisämarkkinoita, vahvistaa niitä, syventää niitä. Meidän on pidettävä kiinni myös toimivista juridisista puitteista ja on varmistettava se, että hallitukset, kun ne lähtevät toimiin suojellakseen kuluttajia, tekevät näin juuri tämän lainsäädännön puitteissa. Tämä on komission lähestymistavan ytimessä monien jäsenvaltioiden osalta. Sitten minulta kysyttiin, kuinka monta jäsenvaltiota kääntyy komission puoleen ennen kuin he, ne ryhtyivät tiettyihin toimiin. No jäsenvaltioilla ei ole mitään velvoitetta ennen lainsäädännön hyväksymistä rahoituspalveluiden alalla kuulla komissiota. Me olemme olleet tässä yhteydessä Puolan ja Romanian viranomaisiin, joilta tällainen lainsäädäntöluonnos on saatu. Ja kuten sanoin, olemme keskustelleet myös Kroatian hallituksen kanssa löytäksemme tasapainoisen ratkaisun tähän edessä olevaan haasteeseen. Tässä väitettiin, että komissio pyrkii nostamaan rikkomismenettelyitä jäsenvaltioita vastaan. Tämä ei ole lainkaan totta. On aivan oikein, että valtiot lähtevät tiettyihin toimenpiteisiin, mutta kuten monet kollegat sanoivat, taanehtivuus on tässä hyvin tärkeää. Samoin suhteellisuus on sekin hyvin tärkeässä asemassa. Kun hallitukset eivät tee eroa lainsäädännössä kuluttajien suhteen, niin tämäkin saattaa olla ongelma. Toivottavasti löydämme käytännönläheisiä ratkaisuja näihin käsillä oleviin ongelmiin. Tuki, jota sain monilta parlamentin jäseniltä, rohkaisee minua viemään eteenpäin valitsemaamme lähestymistapaa. Keskustelemme ministerin kanssa ja toivottavasti saamme aikaan edistystä, jotta saadaan aikaan avoimuutta, oikeusvarmuutta – rahoituspalveluille ja totta kai myös kuluttajille. Ja kun katsotaan sitten Kroatian tapausta, me edelleen arvioimme maan tilannetta ja pyrimme katsomaan, ovatko maan toteuttamat toimenpiteet yhteen sopivia EU-lainsäädännön kanssa. Pidämme painetta yllä ja seuraamme myös keskusteluja muissa maissa – joissa pohditaan kysymyksiä, varmistaaksemme todella EU-lainsäädännön soveltamisen. Aihe on tärkeä. Pidän sitä tarkkaan silmällä ja lähdemme tarvittaviin toimiin varmistaaksemme sen, että kuluttajia todella suojellaan. Mutta kuitenkin niin, että meillä on yhteiset toimintapuitteet, pidämme kiinni oikeusvaltioperiaatteesta yritykset voivat tehdä varmoja investointeja, koska jos, jos haluamme investointeja, työpaikkoja, elpymistä ja pääomamarkkinaunionin, niin yritysten on tiedettävä, että ne voivat toimia varmoissa olosuhteissa ja voivat tehdä pitkän aikavälin investointeja. Kiitos. Thank you, uh, commissioner. Uh, bardzo dziękuję pani. Kiitoksia, komissaari. Kiitos tästä erittäin merkittävästä puheenvuorosta, joka päättää keskustelumme.